miten tämän nyt kuvittelette tämän asian, minä kerron tämän teille nyt ja näin sitten tämä ongelma saadaan ratkaistuksi. Meillähän on vielä kaksi ja puoli vuotta, jolloin emme käsittele oikeastaan mitään muuta kuin näitä mietintöjä, siis näitä ja niihin liittyviä mietintöjä, joten meidän pitäisi käyttää aikaa. ryhmä saa minkä mietinnön ja niin edespäin. Pohtikaapa tätä koordinaattoreiden kokouksen aluksi sitten teemme päätöksen tästä asiasta. Tai sitten joulukuussa ei joku tule ja sano, että tehdäänpä tämä nyt sitten toisella tavalla. No niin, huomenna aamulla, kun on enemmän kollegaa paikalla, meillähän on äänestys silloin, sanon silloin lyhyesti jotakin Lux-palkinnosta, se on nyt saatettu liikkeelle ja meillä on hienoja uutisia siihen liittyen. No niin, nyt pääsen kohtaan neljä. Euroopan kulttuuriperintötunnus Mehän olemme tämän jo hoitaneet Unkarin puheenjohtajakauden aikana, näin kuvittelimme, olimme erittäin ahkeria. Edustaja Paliadeli hoiti tämän loistavasti, mutta totta kai nämä proseduaaliset tiet ovat hitaita. Ja tästä syystä emme ole vielä kovinkaan pitkällä. Neuvoston piti ensin hyväksyä, näin on tällä välin tapahtunut, ja nyt sitten me olemme siinä tilanteessa, että seuraavassa Äh, kokouksessa sitten saamme tämän eteenpäin, koska olemme neuvotelleet hyvin. Edustaja Paljadeli äh, teki hyvää työtä meidän nimissämme ja meillä oli aivan loistava sovittelukomiteakokous siellä. Me molemmat taistelemme tämän puolesta. No niin, edustaja Paljadeli saa vielä puheenvuoron. Yes, you do. So I'll read my Minä luen tämän englanninkielisen tekstin, eli tämän alkuperäisen ehdotukseni lisäksi, jossa ehdotin otsikon muuttamista, jossa en onnistunut vakuuttamaan varjoesittelijöitä, niin tarkistusten tarkoituksena oli selventää sellaisia asioita, jotka olivat komission alkuperäisessä tekstissä hieman epäselviä ja jotka takaavat sen, että tällä, te, tällä tunnuksella on arvovaltaa. Tämä vanha aloite ja uusi Euroopan unionin toiminta. Ja nämä tulivat läpi varjoesittelijöiden tarkistuksissa. Ja tämä lopputeksti, joka hyväksyttiin meidän valiokunnassa ja parlamentissa, se oli viitekohtana keskustelulle neuvoston ja komission kanssa. Ensivaiheessa tämä kulttuuritunnus on avoin jäsenvaltioiden osallistumiselle, siis ainoastaan jäsenvaltioille, eikä niin kuin alun perin ehdotettiin, että kolmannet maatkin otettaisiin mukaan. Kuitenkin sitten arvioinnin var, vaiheessa tullaan tarkastelemaan sitä, tulisiko tätä maantieteellistä sovellusalaa laajentaa. Sitten kohteiden valinta, se ei tapahdu joka vuosi, vaan joka toinen vuosi, kuten me ehdotimme jotta estetään se, että näiden kohteiden määrä kasvaa liian nopeasti ja täten pidetään kiinni tämän uuden tunnuksen laadusta ja arvovallasta. Kolmanneksi useammat kohteet, jotka ovat samassa jäsenvaltiossa, ne voivat keskittyä yhteiseen teemaan ja täten ne voivat esittää yhden yksinäisen yhtenäisen hakemuksen. Tämä on ehdotus, jonka neuvosto on tehty ja tämän meidän valiokuntamme oikein mielellään hyväksyy, koska tällä me kannustamme eh, kansallisten yhteisöjen toimintaa paikallisella tai alueellisella tasolla. Sitten rajat ylittävät kohteet, sitäkin täsmennettiin tässä tekstissä. Kiintiökysymys ratkaistiin sillä tavalla, että kiintiöitä eh, sovelletaan vain koordinaattorimaan kohdalla me emme halunneet tehdä tästä hallinnoinnista monimutkaisempaa ja halusimme samanaikaisesti kannustaa jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä, jotta eurooppalaista kohesiota voidaan vahvistaa. Ja lopuksi siirtymäsäännökset, mitä näihin kohteisiin tulee, jotka ovat jo saaneet hallitusten välisistä aloitteista tämän tunnuksen Tämä oli kovin monimutkainen menettely, valintakriteerit olivat hyvin monimutkaisia ja meidän alkuperäinen päätöksemme poistaa komission ehdotuksesta tiettyjä kohtia, ne saivat aikaan hyvin pitkän, mutta hyvin hedelmällisen kompromissin neuvoston ja parlamentin välillä loppujen lopuksi päästiin paljon lyhyempään ja johdonmukaisempaan menettelytapaan tämän loppuartiklan mukaisesti näitä arvioidaan uusissa toimissa näiden uusien ehdokkaiden niihin kohdistettavien kriteerien mukaisesti. Haluaisin kiittää kulttuurivaliokunnan jäseniä, jotka antoivat tehtäväkseni näin tärkeän lainsäädännöllisen mietinnön laatimisen. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä hyvin hedelmällistä yhteistyöstä ja myöskin komission ja neuvoston edustajia, jotka olivat mukana tässä menettelyssä. Ja myöskin juridista ja sihteeristöhenkilökuntaa heidän panoksestaan tässä menettelyssä. Haluaisin kiittää Belgiaa, Unkaria ja Puolaa puheenjohtajamaina niiden mielenkiinnosta äh, laittaa liikkeelle ja osallistua tähän menettelyyn. Ja haluaisin kiittää lopuksi vielä Doris Pakkia puheenjohtajana. Hän on myöskin ollut tärkeänä osana tätä lopputulosta. So, is there any, anybody of the committee? Haluaako täältä komissio käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Yes, thank you and good afternoon. Kiitoksia ja hyvää iltapäivää kaikille. Komission puolesta haluaisin yksinkertaisesti vain kiittää parlamentti Euroopan Paljadelia erinomaisesta työstä ja yhteistyöhalukkuudesta. Parlamentti on saanut aikaan erinomaisen kompromissin neuvoston kanssa, minun nähdäkseni. Nyt jäämme odottelemaan sitä, että mahdollisimman nopeasti tämä teksti tullaan hyväksymään. Ja silloin tämä kiehtova hanke saa vihdoinkin sykäyksen ja lähtee liikkeelle. Tästä tulee varmaan yhtä arvokasta työtä kuin Euroopan kulttuuripääkallikon toiminnasta. Komissio aloittaa valmistelevat työt syksyn aikana ja ensi vuoden aikana, jotta ensimmäiset valinnat voitaisiin tehdä vuonna 2013. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Maria Teresa Sanchez-Smith, joka on varjoesittelijä. Kiitos puheenjohtaja ja todellakin suurkiitokset Delille hänen sinnikkyydestään taistella näiden olennaisten kohtien puolesta. Niistä me olimme samaa mieltä ja näissä oli kysymys yksinkertaistamisesta, jotta meillä olisi todellakin hyvä ymmärrys näistä tavoitteista. Toiseksi kriteerien sisältö ja niiden selkeys, jotta ne ovat johdonmukaisia tavoitteiden kanssa ja myöskin se, että meillä on hyvää tiedotusta, jotta jäsenvaltiot todellakin ovat sellaisessa tilanteessa, jossa ne tuntevat olevansa osallisia tässä eurooppalaisessa projektissa ja jotta saadaan nämä eurooppalaiset kohteet mukaan. Tämä yhteistyö oli erittäin hedelmällistä ja me kaikki toivomme, että me löydämme nämä arvot kaikista muistakin asiakirjoista. Kelly. Kiitoksia Sean Kelly. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Ensinnäkin minun täytyy sanoa, että olen laajalti pitkälti samaa mieltä edellisistä kommenteista. Minua, minua tuotti kuitenkin pienen pettymyksen se että otsikko ei muutettu, koska Euroopan unionin perintömerkki. Mielestäni tämä tarkoittaa sitä, että Euroopan unionin nimeä tässä käytetään väärin hyväksi. Sitä voitaisiin käyttää tärkeämpikin aiheisiin, nyt kun tiedetään, että euroskeptisyys on kasvussa. Meidän täytyy käyttää kaikki mahdolliset hyväksemme mahdollistamiksemme sen, että Euroopan unionin yhtenäisyys säilyy ja tämä Euroopan integraation symbolinen arvo ja unionin historian esiin ottaminen ja se, että joka toinen vuosi valinta tehdään, eikä joka vuosi tämä on hyvä asia, että tehdään arviointeja ja mikäli standardeja ei pystytä tai tiettyjä normeja pystytä toteuttamaan, silloin arvioidaan sitä uudestaan. Tämäkin hyvä asia. Kansalliset aiheet tai näiden paikkojen yhteislukumäärä tietystikin on myöskin tärkeitä kysymyksiä. Tietysti voimme hyödyntää Euroopan kannalta tätä aloitetta. Oma maani ei ole vielä ryhtynyt aloitteeseen, mutta uskon, että me tulemme kyllä mukaan, koska loppujen lopuksi täytyy muistaa, että Luvanissa on hieno Irlantilainen college, joka on tehnyt yhteistyötä Euroopan tasolla. Sillä on ollut kulttuuriyhteyksiä ja historiallisia asiakirjoja. Sillä on myöskin halussaan se on hyvin merkittävä, joten me toivottavasti pääsemme tässä myöskin pikkuhiljaa liikkeelle. Dank. Paljon kiitoksia. Vaikka tätä ei ole mainittukaan, EUn kulttuuritunnus, sitä tullaan kyllä siellä käyttämään. Se on EUn symboli, älä huolehdi siitä. Oh. Anybody else? Haluaako joku muu vielä puheenvuoron? Eh, grazie Presidente, volevo fare complimenti alla relatrice. Kiitoksia oikein paljon ja onnittelut esittelijälle tästä tärkeästä suosituksesta. Te otitte huomioon monet huolenaiheemme, otitte nämä asiat mukaan ja tästä syystä meillä on tässä äärimmäisen mielenkiintoinen teksti rajat ylittävät temaattiset kaupungit, kansalliset kohteet. Tämä antaa myöskin enemmän merkitystä näille kohteille ja tämä myöskin liitetään eri teemoihin ja sisältöihin Euroopan unionin tehtävässä ja on erittäin tärkeää, että tämä todellakin kattaa kaikki mahdolliset alat ja että myöskin mukana on miehiä ja naisia, jotta voidaan myöskin käyttää hyvin tiukkoja valintakriteerejä näiden kohteiden valinnassa. Sitten tietysti tämä toissijaisuusperiaate on otettava huomioon, kun nämä maat tekevät näitä valintoja. Totta kai on tärkeää, että jäsenvaltiot itse ryhtyvät toimiin, jotta tehdään yhteistyötä näiden kohteiden valinnassa. Mutta myöskin koulut, yliopistot, olisi otettava huomioon. Ei tätä tulisi, näitä päätöksiä tehdä ainoastaan hallitusten tasolla. Mielestäni me tässä olemme ottaneet kyllä tärkeän askeleen eteenpäin. Kiitos puheenjohtaja. Minä olisin halunnut tietää, kuinka monta maata on jo projektissa mukana. Voisiko joku vastata minulle? Kulttuuriperintö tunnus luodaan uudestaan, mutta se seuraa aikaisempaa sellaista. Jotkin ovat jo osallistuneet tähän, monet eivät ole mukana vielä, koska tämä ei ole mikään kovin strukturoitu asia. Ehkäpä komissio voi tässä nimetä jotakin lukuja. Minä en pysty siihen komissio. Mikrofoni. Jos, jos oikein muistaan, hallitusten välisen aloitteen kohdalla kysymys oli 64. Ja nyt sitten äh, sovelletaan ensi kaudella, joka on seitsemän vuoden pituinen, sitä sovelletaan yksinomaan jäsenmaihin. Sen jälkeen sitten harkitaan sitä, voitaisiinko kolmannet maat myöskin ottaa mukaan voisivatko ne esittää hakemuksia, jotta nekin saisivat tämän tunnuksen, jos nyt olen oikein ymmärtänyt. Many countries? Niin, komissio, kuinka monta maata? Yes, indeed. Toden totta, kuten te mainitsitte, hallitusten välisessä ohjelmassa on mukana 17 maata tällä hetkellä ja 64 paikkaa on muistaakseni nyt jo mukana. Kuten useat teistä mainitsivat, että uudessa ohjelmassa näitä tullaan arvioimaan uusien kriteereiden valossa. Selvä. Onko jotakin muita kysymyksiä tästä aiheesta? Ei näitä olevan. Pääsemme kohtaan viisi esityslistalla. Uh, entrusting the Office for Harmonization. Tiettyjen immateriaalioikeuksien suojeluun liittyvien tehtävien antaminen sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle. Edustaja Verheijen saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Euroopan unionin taloudellinen hyvinvointi eh, liittyy kulttuurisen monimuotoisen innovaatioon. Ne ovat niitä moottoreita tässä kehittyvässä yhteiskunnassa. Tästä syystä immateriaalioikeuksien suojelu myöskin on hyvä eh, taloutta silmällä pitää, mutta tarvitsemme tietysti myöskin kulttuuria luovia yhteyksiä viimeistä vuosien aikana väärinkäytökset ovat lisääntyneet, tulee lisää väärennöksiä, luvatonta kopiointia. Varsinkin kun ollaan menossa kohti digitaalista taloutta, immateriaalioikeuksia on loukattu entistä enemmän internetissä. Talous ja kulttuuri kärsii tästä. Jotta voidaan parantaa immateriaalioikeuksien suojaa, Euroopan komissio on perustanut seurantakeskuksen, jota, jota markkinoiden ja palvelujen pääosasto. Niin voitko puhua hitaammin, pyytää puheenvohtaja. Nyt kuitenkin tämä seurantakeskus näissä tehtävissään on suuren haasteen edessä, koska sillä ei ole olemassa tarvittavaa infrastruktuuria, jotta se pystyisi tehtävänsä hoitamaan tehokkaasti. Tästä syystä komissio onkin ehdottanut, ja mielestäni tämä on hyvä ehdotus, että seurantakeskus muutetaan mukaan kustannustehokkaaseen ja toimi, toimivaan rakenteeseen ja että se siirrettäisiin ohimin vastuulle, koska tällainen yhdistäminen, yhdistäminen antaisi mahdollisuuden esimerkiksi saada aikaan synergioita ja myöskin tehdä säästöjä. Säästöt olisivat noin 40 000 euroa EUn talousarviossa, koska seurantakeskuksen kustannukset maksettaisiin vastaisuudessa ohimin talousarviosta. Ja tietyt tehtävät, joita tuolla jo hoidetaan, niin niitä on menneisyydessä hoidettu jo tämän seurantakeskuksen toimesta. Olen kuitenkin sitä mieltä, että kulttuurista ulottuvuutta immateriaalioikeuksia ja myöskään näitä äh, seurantakeskuksen toimintoja ja tehtäviä, jotka edistävät kulttuurista moninaisuutta ja kulttuuriperinnön kestävää säilyttämistä, ei ole selkeästi otettu huomioon komission ehdotuksessa. Äh, minä olen ottanut viisi painopistealuetta tässä lausunnossa. Ensinnäkin, kun ajatellaan tämän hetkistä äh, immateriaalioikeuksien loukkausta internetissä, seurantakeskuksen pitäisi piratismin ohella myöskin kiinnittää huomiota luvattomaan kopiointiin. Pitäisi tarkkaan määritellä, että seurantakeskuksen kokoukset tapahtuisivat vähintään kerran vuodessa säännöllisesti. Kokouksiin, seurantakeskuksen kokouksiin pitäisi saada myöskin merkittävä osuus kulttuuri, kulttuuriasioista vastaavia ihmisiä, ei ainoastaan teollisuuden ja talouden edustajia kaikille osapuolille olisi hyvä, jos seurantakeskus myöskin rakentaisi omat verkkosivustot, jossa voitaisiin esimerkiksi vaihtaa parhaita käytänteitä, ladata valistusvälineitä ja myöskin vahvistaa erilaisia aloitteita, jotka koskevat lukuisia lainsäädännöllisiä ja muita oikeita, oikeuksia. Seurantakeskuksen pitäisi toimintojensa puitteissa ei pitäisi käsitellä järjestäytynä rikollisuutta ja terrorismia, niin kuin komissio on ehdottanut, koska se menisi kyllä seurantakeskuksen toimien ulkopuolelle. Ja tässä on ehkä parempi, jos neuvoa, neuvo, neuvonanto tapahtuisi poliisiviranomaisten kanssa. Tässä ei myöskään ole tarkoitus lisätä toimivaltuuksia vaikka tiedetään, että monet toimenpiteet esimerkiksi kopioituiden tuotteiden osalta, niitä edistetään myöskin järjestäytyneen rikollisuuden kautta, mutta mielestäni tätä tehtäväkenttää ei pitäisi antaa kuitenkaan tälle seurantakeskukselle tai harmonisointitoimistolle. Minä odotan mielenkiinnolla keskustelua koska tässä annoin vain lyhyen kuvauksen näistä tärkeimmistä kysymyksistä. Ja tämä on nyt tarkoitus, että tässä nyt kuullaan vielä teidän mielipiteitä ja että nekin voitaisiin sitten ottaa mukaan tähän keskustelun edetessä. Kiitoksia paljon. Thank Sabine. Sabine, kiitoksia. Nyt annan edustaja Hirsille puheenvuoron. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää. Kiitokset. Kiitokset, kiitokset siis. Minäkin olen sitä mieltä, että harmonisointivirasto, ja niin tämän toisen äh, harmonisointi on järkevä asia. Rationaalisesta syistä tämä yksinkertaistaa esimerkiksi byrokratiaa, mutta täällä on myöskin myönteisiä vaikutuksia kapasiteetin lisäämiseksi ja tiedottamisen parantamiseksi olemassa olevaa tietoa voidaan paremmin käyttää hyväksi. Lisäksi silloin kun on kyse immateriaalioikeuksien loukkauksista, niitä vastaan voidaan tehokkaammin taistella tulevaisuudessa. Ja tämähän on tietystikin meidän tavoitteemme. Ja myöskin täällä on taloudenkin puolensa. Sitten konkreettinen kysymys vielä muutosesityksiin. Niihin viitattiinkin. Tarkistuksesta seitsemän ensinnäkin. Mikä tämä puhutaan väärännöksistä? ja kopioista, laittamasta kopioinnista, niin mit, mit, miksi tässä on eri käsite kuin komission alkuperäisessä tekstissä? Kun on kyse väärätämisestä luottamasta kopioinnista, niin tämä oli minun ensimmäinen kysymys. Miksi täällä on ilman valittu tämä sanamuoto? Sen sijaan puhutaan väärätämisestä ja piratismista, niin kuin komission tekstissä. Sitten täydennys tekstin kohteessa puhutaan tietojen keräämisestä. Tarkoitan tätä nyt sitä, että luodaan jonkinlainen tietokanta, tutkimuksen tai tutkin, tutkimusten tekemiseksi vai onko tämä systemaattista tietojen keräämistä, koska tässä on tietystikin vaarana, että tietosturvamääräykset tulevat vastaan vai mitä, mihin tällä pyritään. Sitten tarkistus 11. Tässä viitataan niihin verkkosivustoihin, jotka ovat yleisön saatavilla. Tämä olisi hyvä asia, mikäli tämä auttaa ihmisten valistamisessa ja tiedottamisessa, mutta tässä on kuitenkin tietty vaara. Mikäli tiedot liian yksi, yksityiskohtaisia, niin ne ihmiset, jotka saavat äh, sitten nämä yksityiskohtaiset tiedot käyttöönsä, voivat ryhtyä piratismiin. Joten äh, tässä täytyy vetää raja toisaalta kuluttajan valistamisen ja toisaalta väärinkäytösten välille. Ehkä tätä voitaisiin pohtia vielä tätä, miltä tämä verkkosivusto voisi näyttää. Muutoin katson, että teksti on erittäin hyvä, myöskin lisäys, joka tarkoittaa liittyy taloudelliseen sektoriin, koska kulttuuripuolellakin me täytyy mm, muistaa tämäkin puoli, taloudellinen puoli. Maria Ikuchet. Maria. Maria Ikuchet. Gracias. Ah, bueno, pues, eh, no... Kiitos. Minun täytyy todeta, että olin huolestunut, kun seurantakeskus haluttiin alistaa sisämarkkinoiden yhdenmukaistamisviraston valvontaan. Ymmärrän, että tässä halutaan säästää rahaa ja se vaikuttaa hyvältä ajatukselta, mutta olen jokseenkin huolestunut kuitenkin. Ja itse asiassa luin koko komission asiakirjan, koska tämä asia huolestutti minua ja minun mielestäni tässä vesitetään näitä eroja kulttuurisektorilla. Tässä valiokunnassa on puhuttu immateriaalioikeuksista. Me pyrimme löytämään ratkaisua, jotta immateriaalioikeuksia kunnioitetaan, mutta samaan aikaan meidän täytyy taata se, että ihmiset saavat kulttuurillista tietoa. Eli jos seurantakeskuksesta hankkiudutaan eroon, ja sisätään se, sysätään se sisämarkkinoiden syliin, niin silloin me kulttuurin siirrämme yleisellämme, yleisellämme markkinasektorille. En oikeastaan nähnyt tämän kulttuuriasian tulevan esille lainkaan enkä myöskään nähnyt mitään mainintaa siitä, että pyrittäisiin tasapainottamaan immateriaalioikeuksien suojeleminen ja kulttuuriteosten saatavuus. No tiedän, että tässä ollaan vielä hyvin alkaissa vaiheessa. Meillä ei vielä ole mietintöä valmiina, sitä työstetään parhaillaan. Sabin on joutunut työstämään komission lainsäädäntöehdotusta, asetusehdotusta, mutta haluaisin todellakin, että tähän palataan. Ja mielelläni kuuntelisin, mitä muut ihmiset ovat tästä mieltä. Kiitoksia edustaja Kammerever. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia edustaja Ferhain tästä johdannosta tähän lausuntoon. Haluan nyt sanoa jotakin perustavanlaatuista. Ja e, tässä on muutama kohta komission ehdotuksia, jotka ovat mielestäni äärimmäisen hankalia, koska komission e, ehdotuksessa ei ole e, riittävää tasapainoa immateriaalioikeuksien suojan ja oikeu, perusoikeusrelevanssin välillä siitä, että sitä rajoitettaisiin. Minä viittaan tässä tarkistukseen seitsemän, missä tämä asia on tehty erittäin selväksi, ja myöskin tarkistus kahdeksan. Nämä ovat sellaisia kohtia, joita komissio on itse jo ehdottanut, ja minä henkilökohtaisesti aina hiukan hermostun, jos luen tällaisista jäljittämissysteemeistä, jotka ovat teknisiä luonteeltaan. Me tiedämme kaikki Ranskan lainsäädännön. Äh, äh, Stewards Rights Act äh, Britanniassa on tuttu. Me tiedämme Saksassa käydyt keskustelut, jossa kyse on palvelun tarjoajan vastuusta, miten pitkälti, pitkälti palvelun tarjoajan täytyy seurata mitä eh, käyttäjät netissä tekevät ja onko siellä mahdollisia immateriaalioikeuksien loukkauksia. Me liikumme tässä hyvin eh, rajallisessa eh, kohdassa, kun ajatellaan näitä perusoikeuksia. Siis kysehän on tiedonvälittämisvapaudesta. Ja nämä, nämä pitäisi muutenkin ottaa yhdessä huomioon. Ja tästä syystä minulla on kyllä suuria ongelmia tämän kohdan kanssa, mitä tulee näiden kahden oikeudellisen asian tasapainoon. Eli se, että immateriaalioikeuksia suojataan, mutta toisaalta on olemassa myöskin se vaara, että kun nyt tässä suojellaan näitä immateriaalioikeuksia, niin sitten rakennamme tällaisen infrastruktuurin valvonnalle, joka loppujen lopuksi johtaa siihen, että valvotaan kaikkea tietovirtaa ja en ole löytänyt mitään hyvää välinettä vielä tähän, mutta siis mielestäni meidän pitäisi pohtia, miten tehdään ero mahdollisesti tämän tapauksen jakamisen kanssa, eli mitä esimerkiksi nyt minun poikani tai teidän poikanne lataavat netistä, ja sitten on hyvin paljon näitä luvattomia kopioita, joita sitten jaetaan markkinoilla, jotta voidaan tehdä paljon rahaa. Ja se, jos nyt ladataan jokin elokuva netissä, netistä ja sitten jaetaan mahdollisesti kavereille, niin pitäisikö tässä nyt tehdä jonkinnäköinen järkevä ero näiden välillä, koska tämä ongelma-asettelu, tämä ongelmatiikka, ei sitten sitä enää muodostuisi ollenkaan. Geklaut is geklaut. No varastettuhan on varastettu. Onko kyse nyt sitten karkeista tai lääkkeistä tai jostain ja mistä se, se nyt sitten haetaan? Niin se, että kaikkia nyt tässä epäillään siitä, että varastetaan, niin. No niin, rouva ryppele. Kiitos Doris. Ensinnäkin perustavanlaatuiset tekijät, johon edellinen puhujakin viittasi. Tietystikin on niin, että viime vuosina toden totta mutta on ollut yhä enemmän laitonta toimintaa, laittomia sivustoja, joiden kautta on laittomasti levitetty tietoa ilman, tai data ilman, että oikeinomistajat tietävät mistään tällaista toiminnasta Saksassa. Esimerkiksi on laiton elokuvien tarjoaja, joka tarjoaa verkkosivuilta voi ladata laittomasti elokuvia, mutta tällaisen yhteydessä Tämän laiton liiketoimintamalli ja elokuvan tekijä itse ei saa tästä mitään hyötyä. Tämä on laitonta kaupallista toimintaa ja minun mielestäni on aivan oikein, että tämä kielletään. Joten minun mielestäni tämä pätee moneen muuhunkin laittomaan toimintaan, joka on tämän tyyppistä. Esimerkiksi tämä ruotsalainen piratismi, Ruotsissa esiintyvä piratismi. Tämä, mutta sitten on visaisempikin pulma. Juuri nuorten keskuudessa on tästä toimintaa. Nuoret toimivat sellaisella tavalla, että aiemmin he olisivat ostaneet jonkin tietyn tuotteen, mutta kun silloin kun nämä tuotteet olivat vielä analogisia, mutta nykyään voi digitaalisesti kopioida ja vaihtaa elokuvia ja musiikkia ystävien keskuudessa. Esimerkiksi seitsemän ystävän kesken Tämä on yleistä. Minun mielestäni tässä nyt kaksi asiaa täytyy estää. Mahdollisesti voi miljoonien ihmisten kanssa vaihtaa satunnaisesti tietoa tai musiikkia tai tämän tyyppistä, vaikka ei ole tarkoituskaan, ja ilman, että tekijällä on minkäänlaista mahdollisuutta saada minkäänlaista hyötyä tällaista kulttuurisen monimuotoisuuden nimissä. Meidänkin intressinemme täytyy olla estää tällainen niin, että kulttuurin, periaatteessa pitäisi mahdollistaa se, että kaikki pääsevät kulttuurin piiriin, mutta mikäli esimerkiksi painetun sanan levittämisen helpottaminen, sielläkin on tietty rajansa. Meidän täytyy olla kunnolliset rajanvedot ja kunnolliset määritelmät käytössä silloin, kun on kyse ei-kaupallisesta toiminnasta tai kaupallisesta tai laittomasta vaihdosta. Mikäli on kaupallisesta toiminnasta kyse, silloin täytyy maksaa sopiva hinta. Silloin tarvitaan ehkä uudenlainen bisnesmalli niin, että taiteilija, joka on kaiken taustalla, saa tästä tietyn hyödyn. Mutta laiton tarjonta netissä nähdäkseni, kuten Ruotsissa esimerkiksi, pitäisi kieltää, kuten tämä Pirate Base-toiminta tai Spotify ja muut toimijat haluavat toimia laillisesti. He eivät halua loukata tekijänoikeuksia. Heillä on laitonta tarjontaa, laillista tarjontaa. Minä tekijänoikeudet täytyy tietysti ottaa vakavasti, mutta toisaalta oikeus saada tietoa. Nämä ovat perusoikeuksia, joten yhtä perusoikeutta ei saa loukata toisen varjolla. Tiedon saanti, oikeus ja toisaalta tekijänoikeuksien kunnioittaminen digitaalisessa maailmassa täytyy saattaa asianmukaiseen tasapainoon ilman, että kenenkään oikeuksia loukataan oikeusvaltion periaatteen mukaisesti. Meidän täytyy tässä toimia. Laiton tai kaupallinen väärentäminen täytyy erottaa ei-kaupallisesta toiminnasta. Meidän täytyy olla kunnolliset säännöt ja määritelmät, mikä on yksityinen verkko tai mikä on yksityistä toimintaa, miten tämä määritellään. Ja tekijänoikeuslainsäädäntöä täytyy ehkä täsmentää ja saada eurooppalaista lainsäädäntöä aikaan silloin, kun halutaan luoda digitaaliset yhteismarkkinat niin kuin minäkin haluaisin luoda tällaiset. Mutta tämä yleiskeskustelu on nähdäkseni sellaista, että tässä on tärkeää pohtia myöskin sitä, että ei anneta pelkästään rajoituksia, vaan myöskin pitää mahdollistaa uudet lailliset toimintamuodot, koska muutoin monet kuluttajat tai käyttäjät joutuvat tässä hankalan asemaan. Poliittisellakin puolella täytyy käydä tästä keskustelusta viimeinen kommenttini tarkistukseen seitsemän. Minunkin on hieman vaikea tätä sulauttaa, koska tämä on mielestäni kovin yksipuolinen. Ja minunkin on sellainen tunne, ilman että tässä eksplisiittisesti asia mainitaan, että tämä tässä saattaa olla kyse samasta ongelmasta, josta puhuttiin sisäasioiden valiokunnassa. Eikä tämä ole ratkaisu tähän ongelmaan. Rova Farheijanin pitäisi selventää, että mitä hän oikeastaan tähän haluaa. Hän voi ehkä itse päätellä, mitä hän pitää asianmukaisena, mikä on laitonta. Mutta määritelmien täytyy olla selkeä, mikä on yksityistä ja mikä ei ole yksityistä. Rajanveron täytyy olla selkeä kaupallisen ja ei-kaupallisen toiminnan välillä, koska tämä on tämän kaiken keskustelun keskipisteessä. Meidän täytyy mahdollistaa laillinen toiminta ja estää laiton koska muuten tästä laittomasta toiminnasta on ikäviä seuraamuksia taiteilijoille ja taiteen tekijöille. No tämähän nyt on ympyrän neliöimistä selvästikin. Sabine seuraavaksi. No. Niin, minä haluan nyt tässä vielä viitata erääseen perustavanlaatuisen asiaan. Tässä komission ehdotuksessa kyse ei ole tässä tätä copyrightia äh, muuttaa, vaan kyse on ainoastaan tehtävän jaosta, tai ei edes periaatteessa siitä, vaan siitä, että jo olemassa oleva seurantakeskus pistetään toisen viraston alaisuuteen, jolla on jo nämä kapasiteetit olemassa. Ja tässä ei nyt tarkoitus ole mitään uutta luoda. Tämä pitää nyt tässä sanoa, jotta voidaan puhua siitä, että mistä on kyse. Emme nyt puhe näistä copyright-kysymyksistä. Tämä tulee varmasti sitten myöhemmin puheeksi. Sitten kun sitä täytyy sopeuttaa ja tulee varmasti uusia ehdotuksia sopeutukselle ja niin poispäin. Se, mitä tarkoitetaan täällä tarkistuksella seitsemän, saksalaiset nyt näyttävät näkevän tässä ongelman. Minä käytin tässä englanninkielisessä versiossa unauthorized copying, koska tämä luvaton kopiointi Raubkopin saksan kielellä niin on hyvin paljon tiukempi määritelmä kuin tämä alkuperäinen ja me työskentelimme englannin kielellä, emmekä siis saksankielisellä käännöksellä. Ja tästä syystä minä pyydän, että myöskin saksankielisessä käännöksessä tehdään sopeutus äh, tähän englanninkielisen, ja tämä on nyt hyvin paljon kapea-alaisempi tämä englanninkielinen määritelmä kuin saksankielinen. Siis voitaisiin puhua ei-autorisoidusta kopioinnista, koska tämä nyt on kuitenkin eri asia kuin tämä saksankielinen termi. Minä voin itse tehdä kopioinnin, mutta no esimerkiksi tämä commercial-sana voitaisiin ottaa tähän mukaan, tämä kaupallinen puoli, että ne otetaan mukaan. Kyse siis on siitä, että väärennösten ja piratismin ohella tämä luvaton kopiointi ei välttämättä ole mukana katettuna tässä. Tässä on myöskin ero näihin yksityisiin väärennöksiin, mutta tämän tulisi kattaa kuitenkin muutkin osa-alueet, eli siis tämän halusin tässä nyt tehdä selväksi. Minä yritin niissä kohdissa, missä on järkevää, eli vastaavissa artikloissa, ottaa vahvemmin mukaan myöskin nämä kulttuurialueen sidosryhmät, koska tässä on liikaa otettu teollisuutta huomioon tässä alkuperäisessä, eli siis tämä tuotepiratismi on ollut liian vahvasti esillä, eikä niinkään nämä luovat immateri- immateriaalisisällöt. Minä halusin tuoda tässä myöskin sen esille, että seurantakeskuksen kokouksissa pitäisi olla sidosryhmiä myöskin näiltä aloilta, koska sekään ei tässä muodossa ole mitenkään yksiselitteisesti mukana tässä paperissa. Ja kun keskusteltiin tai kun seurantakeskuksessa keskustellaan, niin siellä täytyy myöskin ottaa kulttuuriosapuolet vahvemmin mukaan kuin mitä tässä alkuperäisessä luonnoksessa on ehdotettu. Nythän on niin, että meidän täytyy pitää huoli siitä, että seurantakeskus, niin kuin tähänkin asti, kiinnittää huomiota tähän copyrightin osa-alueisiin eikä ainoastaan esimerkiksi yritysten ja tuote, tuote, tuotteiden tarjoajien immateriaalioikeuksiin, vaan myöskin näihin kulttuuri, kulttuuriväen immateriaalioikeuksiin. Kyse ei ole ainoastaan taloudellista rajoitteista, vaan myöskin luovasta, luovista immateriaalioikeuksista. Kiitoksia edustaja Kamerevert vielä. Ihan lyhyesti on aivan oikein, että että mietintö käsittelee tätä tarkkailuelintä seurantakeskusta, kuten rouva Tryppel ja minä sanoimme, täytyy pohtia, otetaanko tässä nyt toinen askel ennen ensimmäistä askelta. Perustavanlaatuisia kysymys täytyy ensin selvittää. Tämä on todellakin ympyräinen neljöintiä suoraan sanottuna, kun tarkastellaan tämän kunnollisen tasapainon aikaansaamista kahden ääripään välille – ja kysymys herää, kuinka yksityiset kopioita anakolisessa maailmassa voidaan siirtää digitaaliseen maailmaan? Mitä rajanvetomahdollisuuksia meillä siellä on? Miten luomme sellaisen tilanteen, että perusoikeuksia kunnioitetaan seurantakeskuksenkin toiminnassa. Nämä asiat täytyy selvittää pohjia myöten ennen kuin ryhdytään ylipäänsä antamaan tehtäviä tällaisen seurantakeskuksen, joten kysymykset ensin kuntoon. Komission. No missä olet oikeassa, niin siellä olet oikeassa. Komission pitäisi nyt antaa tähän juoheva vastaus. Herra Beashemen. Thank you, Chair. Yes. Uh... Kiitos puheenjohtaja. No ensinnäkin me olemme tyytyväisiä tästä mietinnöstä ja siitä mielenkiinnosta, jonka valiokunta on osoittanut alussa me olimme sitä mieltä, että kulttuurisektoriasia oli jo katettu, eli täsmennykset tähän asiaan ovat meille tervetulleita. Yleisesti ottaen, mikä on syy siihen, miksi tämä annettaisiin ohin virastolle? No siellä on paremmat resurssit. Toiseksi se on jo immateriaalioikeusvirasto ja se on antanut sitoumukset palkata nimenomaan immateriaalioikeuden asiantuntijoita ja tämä meidän mielestämme mahdollistaa sen, että me pystymme keräämään parempaa tietoa, koska loppujen lopuksi siitähän tässä on kysymys. Me emme halua säätää lakia tai tehdä ehdotuksia, vaan me haluamme kerätä parempaa tietoa yhteislainsäätäjänä näistä asioista, joista täällä tänäänkin on keskusteltu. Eli esimerkiksi ymmärrän, kuinka arkaluontoinen eh, esimerkiksi jäljittämiseen liittyvät asiat on, mutta seurantakeskuksen tarkoituksena on kerätä tietoa siitä, missä tällaista tapahtuu ja onko se sitten hyödyllistä, tehokasta ja asian kuuluvaa. Tässä ei ennakoida kuitenkaan sitä, tultaisiinko tätä sitten soveltamaan yhdelle tai toiselle osa-alueelle. Toiseksi miten tämä nyt sanoisin, seurantakeskuksen jäsenet, jäsenyys ja siitä, että edust, edust, kulttuurisektori olisi paremmin edustettuna, se on ihan tervetullut ajatus, mutta tämä jäsenyys ei ole mikään vaki, vakiinnettu asia, se muuttuu. Ja mitä tulee kaupalliseen tai yksityiseen edustajuuteen, niin se riippuu tilanteesta, kun tarkastellaan esimerkiksi koko täällä käsitteillä olevaa piratismiasiaa, niin silloin voisi olettaa, että tuolla hetkellä otettaisiin mukaan jäseniä, jotka edustavat tätä sektoria. Eli me uskomme vilpittömästi siihen, että tämä mahdollistaa sellaisen seurantakeskuksen, joka on paljon tehokkaampi kuin se, mikä meillä tällä hetkellä on. Me tarjoamme sihteeristön, mutta meidän resurssimme ovat hyvin rajalliset. Ja vielä yksi asia. Seurantakeskus, jota me ehdotamme, niin me olemme eh, myöskin ehdottaneet, että siellä olisi edustajia parlamentista, koska myöskin eh, työn hoitamisen takia on tärkeää, että yhteys lainsäätäjään säilyy jotta voidaan tehdä päätöksiä siitä, kuinka tärkeää kukin asia on, mutta voin vastata täsmällisemminkin kysymyksiin sitten luvaton kopiointi. Tiedän, että tämä on hyvin arkaluontoinen asia ja tämä sana piratismi, no sitä on käytetty kattamaan kaikki tähän mennessä, mutta ymmärrän kuitenkin sen, mitä esittelijä yrittää saada aikaiseksi lisäämällä nämä muut sanat, jotta tästä piratismisanasta tavallaan hieman vietäisiin terää pois. Tämä ei meidän kannaltamme ole mikään ongelma. Kiitos. Aber, Herr... Niin, mutta herra Berchevin, niinkö? Te ette vastannut kysymykseen, jonka täällä oikeastaan kaikki täällä huomasivat. Miksi te otatte tässä toisen askeleen ensimmäistä? Miksi emme odota ennen kuin tämä copyright-direktiivi on käsitelty ja hoidettu pois päiväjärjestyksestä, ja miksi emme sitten siirrä tätä yhtä toiseen. Mikä nyt oli syy tälle? I think, to put it chronologically, this... No, jos äh, seurataan aikajärjestystä, niin seurantakeskus, äh, niin tämä ehdotus äh, se hyväksyttiin komissiossa samana päivänä kuin IP-strategia, jossa julistettiin koko joukko aloitteita, jotka liittyvät myöskin tekijänoikeuksiin ja josta tämä valiokunta luonnollisestikin on kiinnostunut. Eli meidän mielestämme ei tässä ole menty asioiden edelle. Tässä on kysymys seurantakeskuksesta Muissa keskusteluissa tietyt ovat sanoneet, että seurantakeskus voisi myöskin tarkastella täysin laillista tarjontaa. Pointtina tässä kuitenkin on se, että tämä on tiedon keruuväline, joka tulee auttamaan keskustelussa silloin, kun keskustellaan tekijänoikeuksista, luvattomasta kopioinnista ja niin edelleen. Meillä ei kuitenkaan tänä päivänä vielä ole riittävästi tietoa siitä, mitä jäsenvaltioissa äh, lakien noudattamisen äh, suhteen tapahtuu ja mitä trendit ovat. Eli seurantakeskuksen tulisi parantaa tiedonlaatua, jotta nämä omat ehdotuksemme äh, ottaisivat paremmin nämä huomioon. Tämä nyt on se paras mahdollinen vastaus, jonka voin antaa. Hey, once again, Sabine. Vielä kerran Sabine Ferhoi. No, no, Niin, minäkin haluaisin vielä korostaa, kyse ei ole eh, mitään legislatiivisia lainsäädännöllisiä ehdotuksia tehdä liian nopeasti eh, sitä, miten asioita tarkoitus valvoa tai jättää valvomatta, vaan kyse on siitä, että tällainen seurantakeskus on jo olemassa, jolla on eh, rakenne ja tehtävät, joita se ei pysty toteuttamaan – koska tämä harmonisointivirastokin on jo olemassa. Ne kapasiteetit, joita siellä on jo esimerkiksi immateriaalioikeussuojan osalta siellä, ja toimitaan aktiivisesti, niin ne tuotaisiin yhteen tämän valvontaviraston kanssa. Näin voitaisiin kerätä tietoa, katsoa, että millaista vaikutusta tietyillä toimilla, laittomilla toimilla on markkinoihin, koko sektoriin tässä immateriaalioikeus sektorilla. Ja tämä nyt on loppujen lopuksi se syy, miksi me haluamme nämä yhdistää. Ei tässä nyt priorisoida mahdollisia tulevia copyright-kysymyksiä. Me teemme tästä päätöksen myöhemmin, eli tämä on pohja sille, että voimme myöskin tehdä päätöksiä myöhemmin, että onko ylipäätään tarpeen tietyissä asioissa ryhtyä toimenpiteisiin vai ei. Meidän täytyy ensin tietää, mistä me puhumme ja siitä, että me analysoimme myöskin tätä paikkaa. Joten mielestäni tässä myöskin tämä muutos tarkistuksessa 10, kun puhutaan collecting information, no tämä researching pitäisi ottaa pois, koska virasto ei pysty mitään tieteellisiä tutkimuksia tehdä. Sen pitää kerätä tietoja ja tutkia, mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että se mitään tieteellisiä tutkimuksia tästä toimittaa. No niin, kiitoksia. Nyt sitten me päätämme keskustelun tästä. Se, joka haluaa tästä jättää tarkistuksen, voi näin tehdä lokakuun 13. mennessä. Se on ensi viikolla. Meillä on järjestelmä, mihin nämä tarkistukset sitten toimitetaan, eli kello 12 keskipäivällä 13. lokakuuta. Sitten äänestämme 10. marraskuuta ja vastuuvaliokunta äänestää koko mietinnöstä sitten joulukuussa. Hyvä. Seuraavaksi sitten esityslistan kohta kuusi. Orpoteosten luvanvarainen hyödyntäminen. Annan jälleen kerran Sabine Verheyenille puheenvuoron. No niin, tässä on paljon hyvää tulossa. Ole hyvä. In Stück inhaltliche Debatte und nicht nur in der formalen Debatte. Nyt on kyse ei niinkään kyse siitä, kuka valvoo ketä, missä ja miten, vaan kyse on orpoteoksista, joilla on suuri kulttuuriarvo Euroopan unionin tasolla ja Euroopan unionin kulttuurikannalta. Kyse on siitä, kuka voi käyttää hyödykseen orpoteoksia. Komissio on tehnyt ehdotuksensa direktiiviksi, joka koskee tiettyä laillista orpoteosten käyttöä kirjoista, sanomalehdistä, elokuvista, musiikista ja niin poispäin on kyse, joilla on äh, suoja, mutta oikeudenhaltija ei ole voitu määrittää. Tämä on tärkeä asia museoiden, kirjastojen, yleisradioyhtiöiden, arkiston ja yliopiston kannalta. Voisitko sinä Sabine puhua pikkuisen hitaammin? Tulkit kiittävät tästä huomiosta. Tästä on hyötyä muillekin tieteellisille laitoksille tässä luodaan selkeät puitekehykset orpitoisten käytölle. 500 miljoonaa eurooppalaista kansalaista voi, 500 miljoonaa eurooppalaista kansalaista voi hyötyä näiden, tie, näiden orpateosten käyttöön antamisesta. Kyse on kulttuuriperinnön vaalimisesta Euroopan unionin tasolla. Suuri osa tästä kulttuuriperinnöstä on tällä hetkellä kirjastoissa ja arkistoissa. Ja hyvin harvoin kansalaiset sellaisiin menevät. Sen vuoksi Euroopan kulttuuriperinnön vaalimisen ja rikkauden nimissä on tarpeellista laittaa orpoteokset räätyyttävällä tavalla ihmisten ulottuville rajat ylittävästi. Ja laillisten mahdollisuuksien mukaan täytyy kansalaisen oikeus nähdä tai nauttia näistä teoksista. Ja kyse on digitoinnista silloin kun oikeudenhaltija ei voida määrittää. Ja uudet säännöt mahdollistavat sen, että Euroopan laajuisesti voidaan digitoida tällaisia orpoteoksia Euroopan kulttuuriperinnön vaalimisen ja monin, moninaisuuden vaalimisen nimissä. Komissio tarkastelee lähinnä painettua sanaa. Kyse ei kuitenkaan kirjoista ja lehdistä, jotka ovat direktiivin piirissä, vaan on tärkeää laajentaa tätä soveltamisalaa muuhunkin Europeana ja muuta eurooppalaiset digitointiprojektit ovat mahdollistaneet sen, että ilmaisesti saadaan näitä teoksia käyttöön. Ja on tarpeellista rajatyöttävällä tavalla jatkaa laajentaa tätä työtä. Joskus oikeudenhaltija saattaa olla yksi yksittäinen henkilö, mutta kun on kyse elokuvasta tai dokumentista, silloin oikeudenhaltijoita on kymmenittäin. Ja kaikkien oikeudenhaltijoiden etsiminen ja löytäminen on hyvin vaikeaa. Mikäli asiat ovat hoidettu kuntoon, silloin teos voidaan dokitoida ja saattaa koko Euroopan käyttöön. Mutta siksi kunnes sataprosenttisesti on voitu varmistaa oikeudenhaltijan oikeudet, voidaan toimia, mutta kun on yhdestä ainoasta valokuvasta kyse esimerkiksi, jolloin oikeudenhaltija ei löydetä tai kukaan ei tiedä, kenen oikeuksista on kyse tai tekijän kuoluta ja perillisestä ei ole tietoa, niin silloin tällaisiin tapauksiin täytyy löytää sellainen ratkaisu. Ja että mikäli elokuvalla on esimerkiksi 20-30 tekijää tai oikeudenhaltija sitten huolimatta tämä digitointi voi olla mahdollista. Meidän täytyy huolellisesti ensin tehdä alustavat tutkimukset. Tämä vaatii hyvinkin paljon tutkimustyötä ja kaiken täytyy toteutua kaiken korkeimman teknisen tietämyksen ja taidon puitteissa. Kun on kyse suurista arkistoista, silloin on suuria ongelmia, mutta pientenkin arkiston yhteydessä on suuria ongelmia. Tässä saattaa olla näillä teostotyyppisillä yhteisvalvontajärjestöillä oma roolinsa mutta ei välttämättä. Täytyy tehdä selväksi, että eri jäsenvaltioissa on erilaisia ratkaisuja, erilaisia rakenteita yhteisvalvontajärjestöjen osalta. Vaihtoehtona saattaa olla, tai täytyy olla se, että yhteisvalvontajärjestö otetaan mukaan tähän prosessiin, silloin kun on kyse pienistä tai keskisuurista museoista tai kulttuurisäätiöistä, mutta myöskin suurista yleisradioyhtiöistä, joilla on ehkä suurimpia mahdollisuuksia tehdä tutkimuksia tällaisen kunnallisen tutkimuksen mahdollinen tekeminen on siellä helpompaa. Olen tehnyt joitakin muutosesityksiä ja olisin iloinen, mikäli kuulisin teiltä kommentteja. Olen tässä pyrkinyt keskittymään vain tärkeimpiin seikkoihin, jotka toivottavasti johtavat siihen, että tämä direktiivi on helppokäyttöisempi ja voidaan ottaa huomioon sellaisetkin teokset, jotka ovat puolittain orpoteoksia ja kaikkien muidenkin ongelmasten teosten suhteen löydetään ratkaisuja. Kiitoksia Sabine, edustaja Kammerever. Kiitoksia oikein paljon. Sabine Verhaita. Uskon kyllä tässä, että jos mahdollisimman pian pääsemme sopuun tästä ja näistä tarkistuksista, niin se on hyvä, mutta haluaisin viitata muutaman kohta. Mielestäni komission lähestymistapa on kyllä hyvä. Se, että meidän pitää löytää järkeviä ratkaisuja siihen, että miten me käsittelemme näitä orpoteoksia ja miten me voimme varmistaa, että tätä voidaan myöskin toteuttaa sitten suuren yleisön keskuudessa ilman, että joudutaan tällaisiin oikeudellisiin hankaliin tilanteisiin. Myöskin kun ajatellaan painettua sanaa, klassisia kirjoja, sanomalehtiä ja aikakauslehtiä, niin kyllä tämä ehdotus sopii myöskin niihin. Tämä Diligent Search kuuluu tähän koska tässä nyt täytyy löytää sitten yksi tekijänoikeuksien haltija. Esimerkiksi totta kai esimerkiksi audiovisuaalisessa tuotannossa on hirvittävä määrä näitä oikeudenhaltijoita. Minä esimerkiksi kysyin Saksan TVstä, että voisivatko he kertoa, tai jotakin lukuja, että mitä tämä tarkoittaa. Ja siellä esimerkiksi todettiin, että ainoastaan 1,3 miljoonaa TV-ohjelmatuntia on arkistoissa mukana. Ja jos nyt miettii, että mitä se tarkoittaa ainoastaan sellaisia, että käytetään sitten netissä, koska siellä on 40 vuoden oikeudet Saksan TVssä. Se, että ne, niistä tehtäisiin selkoa ja pelkästään se, mitä tuotetaan yhden vuoden aikana, niin siellä laskettiin, että jotta saataisiin nämä oikeudet selville, niin ARDssä tarvittaisiin yli 400 henkilöä, jotta he voisivat selvittää nämä oikeudet. Ja se maksaisi 25 miljoonaa euroa. Nämä ovat raakoja arvioita, mutta kyllä se voi olla enemmänkin. Eli siis tässä nähdään hiukan tätä mittakaavaa, joten tämä diligent search, niin sitä ei kyllä AV-puolella voida käyttää. Se ei auta yhtään eteenpäin, koska siellä on aivan lukematon määrä asioita arkistossa, niillä on suuri yhteiskunnallinen arvo, mutta niitä ei näin saada käyttöön. Eli mitä nyt tulee näihin AV tuotteisiin tarvitsemme yksinkertaisemman mallin ja mielestäni tässä todellakin pitäisi tätä pohjoista mallia tarkastella tätä collective licensing, koska sitten olisi mahdollista, ja tämähän usein tapahtuu myöskin nopeasti, jos nyt haluan etsiä jotakin henkilöä, niin sitten minun täytyy nopeasti päästä arkistoon, ottaa sieltä asiat esille, enkä voi nyt tässä 20 tuntia etsiä oikeudenhaltijaa, koska sitten minun ei tarvitse tehdä enää mitään sen jälkeen. Eli pitäisi jokin yksinkertainen ratkaisu löytää. Ja sitten tämä yhteisvalvontajärjestö voisi pitää kiinni tai valvoa näitä oikeudenhaltijoiden toimia, ja tämä on hyvä ja tämä on myöskin edullisempaa yleisradioyhtiöille, koska näin sitten suuri yleisö voi käyttää näitä arkistoja, niihin pääsee vapaasti käsiksi ja oikeudenhaltijat, mikäli he putkahtavat jostain esiin, niin sitten myöskin saavat oikeutta ja saavat kunnon korvauksen siitä, mitä he ovat joskus tehneet. Joten tämä ajatusmalli pitäisi kyllä vielä ottaa esille. Ja tämä diligent search-kysymys sitä tulisi hyödyntää toisella tavalla ja yksinkertaistaa siten, että nämä arkistot saadaan hyvin myöskin tämän direktiivin alle, eikä ainoastaan tuo painettu sana. Paljadelli. Kiitoksia, edustaja Paljadelli. En ehkä ole ymmärtänyt. Tarkoitetaan orpoteoksilla niitä, joista emme tunne näitä oikeudenhaltijoita vai onko kyse niistä teoksista, joissa tekijänoikeus on rauennut, esimerkiksi se on asetettu 50 vuodeksi. Olen lukenut oikeusasioiden valiokunnan asiakirjan, mutta tämä ei selvinnyt siitä. Toinen kysymys, voimmeko me aina selkeästi määritellä oikeudenhaltijan. Esimerkiksi valokuva, josta joku maksoi jotakin. Onko kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa selvää, että se kuuluu valokuvaajalle vai kuuluuko se sille lehdelle, joka kuvasta maksoi? Jos on tällainen yleisesti hyväksytty kategorisointi, jonka perusteella määritellään orpoteosten oikeudenhaltijat, olen hieman samaa mieltä näistä huolenaiheista, joista kollega tässä vieressä puhui, koska on, jos meillä ei ole selkeitä termejä ja selkeitä määritelmiä, niin sitten on hyvin hankala päästä yhtenäiseen tekstiin. Kiitos. Vielen Dank, Frau Kiitoksia oikein paljon, edustaja Saakke. Thank you very much. Um... Kiitos. Kolme lyhyttä kysymystä. Yksi, minä huomasin, että tässä jatkuvasti sanamuoto muuttuu. Eli tämä making available muuttuu communicating, communicating information. Ehkäpä tämä on nyt jokin käännökseen liittyvä kysymys vai onko tässä jokin sisällöllinen tarkoituskin, koska en ymmärrä, miksi tätä täytyy muuttaa jatkuvasti. Tämä making available ja tämä, kommunikoidaan sitten suurelle yleisölle, eli tämä asia, tämän haluaisin selvittää. Sitten toinen kysymys liittyy siihen, että miten voimme varmistaa sen, että tämä nämä hyvin vanhat sellaiset teokset, joita ei ole digitoitu, jotka on ikään kuin lukittu sisään, mutta halutaan antaa suuren yleisen käyttöön, niin haluaisin tietää, mitä, mikä nyt on yksityisten osapuolten rooli näiden orpoteosten tai kulttuuriperinnön digitoinnin kohdalla. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Tryyppel. Kiitos Ensinnäkin halusin lyhyesti vielä viitata siihen, että meidän valiokuntamme on työstä tätä asiaa, sitten neuvosto tekee ehdotuksensa ja komissio tekee työnsä, joten meidän täytyy löytää oikeudelliset kehykset. Juuri tässä prosessissa nyt ollaan. Google Book Settlement-kysymyksessä – Meillä oli myöskin New Yorkilaisen tuomioistuimen päätös, joka totesi, että Google ei voi toimia niin kuin haluaa, vaan sielläkin täytyy olla oikeudelliset kehykset toiminnalleen. Tämän vain lyhyesti kommenttina taustatiedoksi. Periaatteessa katson, että siellä, missä on soveliasta, täytyy tehdä huolellinen tutkimus niin, että ei loukata tekijän oikeuksia. Sitä nyt on kyse. On hyviä syitä tehdä yhteistyötä näiden teostotyyppisten järjestöjen kanssa, koska nehän vastaavat tekijänoikeuksien valvonnasta. Ja tietysti kuitenkin, kun on kyse kulttuuriperinnöstä, kulttuuriteoksia täytyy saada ihmisten käyttöön, jopa sitten kyse kirjastoista, yleisradiotoiminnasta tai muusta. Pitäisi olla yksinkertaisia toimia. Mahdollistaa se, että suuri yleisö pääsee näiden teoston piiriin, teosten piiriin. Katso niin ikään, niin kuin Petra Kamer Evertkin totesi, audiovisuaalisista teoksista. Tietystikin olisi toivottavaa, että yhteisö valvonta- tai yhteislisenssikysymykset saataisiin hoidettua ja kustannuspuoli ja oikeuksien valvontaan täytyy olla toteutettavissa käytännössä helppoa toteuttaa. Minulla jotakin ehdotuksia. Ensinnäkin yhtäältä pitäisi ottaa alkuperämaa käsite tai se, maa, sen maan periaate käyttöön, missä ensimmäistä kertaa tämä taideteos on esimerkiksi ollut esillä mutta mikäli sitten tekijä ilmoittautuu, löydetään oikeudenhaltija, pitäisi olla opt-out-vaihtoehto, mikäli tekijä ei halua tällaista. Silloin on tekijän henkilökohtaisesta oikeudesta kyse, mutta, tai sitten ehkä tekijä haluaa jonkinlaista hyötyä tästä ja sitten yhtenäinen tietojen kerääminen Euroopan unionin tasolla niin, että voitaisiin keskittyä tärkeimpiin tietoihin, tietoiset sitten käytettävissä. Tämäkin olisi tärkeä tekijä. Ja tulevaisuudessa pitäisi mahdollisesti pyrkiä välttämään sitä, että syntyy tällaisia orpoteoksia. Pitäisi löytää sellainen sääntely tai rekisteröintijärjestelmä, joka auttaisi nopeasti saamaan selville, kuka on oikeudenhaltija pragmaattisella tavalla pitäisi voi, voida saada tämä selville. Tulevassa lainsäädännössä pitäisi kiinnittämään huomiota tällaiseen. Kollega Kiitoksia kollega Bago. E, Kiitoksia tässä. Nämä puheenvuorot olivat äärimmäisen mielenkiintoisia, mutta yhtä asiaa ei ole vielä mainittu, ja tämä kyllä kiinnostaisi minua. Tekstissä todetaan, että arviointi täytyy tehdä, jotta orpoteoksen alkuperä voidaan selvittää. Ja tässä tarvitaan tieteellisiä tutkimuksia, mutta ei kuitenkaan vielä ole määritelty, mistä nämä tieteelliset tutkimukset tulisi rahoittaa ja miten ne ylipäätään toteutetaan. Tämä kiinnostaisi minua. Kiitoksia. Kiitoksia varapuheenjohtaja Terho. Kiitoksia rouva puhemies. Esittelijä toi aivan oikein esiin, että eri valtioilla on tässä tälläkin toimialalla jo omia ratkaisujaan, samoin meillä Suomessa ja Pohjoismaissa. Niitä on tärkeää pyrkiä mahdollisimman pitkälle kunnioittamaan myös silloin, kun luodaan tätä yhteistä, yhteistä järjestelmää. Pohjoismaissa on toiminut jo vuosikymmeniä vanha järjestelmä, jota edelleen kehitetään ja johon ollaan ennen kaikkea hyvin tyytyväisiä kaikilla aloilla. Tämän periaatteen pohjalta haluaisinkin nostaa nyt lähinnä yhden yksityiskohdan. Tarkistus 15 olisi meidän kannalta tärkeää hyväksyä, vaikka se saattaa vaikuttaa pieneltä kahden sanan poistaminen, niin se jättää meille Pohjoismaissa merkittävästi lisää toimintavaraa. Kiitos. Sì, mm, credo che questo è un tema effettivamente eh, complesso. Eh, prima diceva alcuni dati la collega. Aivan totta. Tämä on nyt erittäin Tämä on monimutkainen asia, niin kuin Rova Kamer Evertkin totesi. Näin on. Haluaisin lisätä vielä jotakin eurooppalaisesta kirjastojärjestelmästä. Vuonna 2005 otettiin käyttöön tämä digitointi kirjastopuolella, ja tämä osoittaa, miten valtavia kustannuksia syntyisi, mikäli aina ryhdyttäisiin pohjallisiin syvällisiin tutkimuksiin oikeudenhaltijan löytämiseksi, mikäli arkistot ja julkiset kirjastot ja muut joutuisivat tämän tekemään. Tämä olisi kovin kovin rankka tehtävä. Ja sitten kun vielä tämä laajennettaisiin yksityisiin toimijoihin, niin tietystikin täytyy tehdä selkeä ero yksityisen puolen ja julkisen puolen välille. Mehän kuulemme, että jotkut haluaisivat poikkeuksia – julkisten laitosten kohdalle niin, että ne pääsisivät tässä helpommalla. Silloin kun oikeudenhaltija löydetään, niin sitten tietystikin oikeudenhaltijalla on oikeus saada korvaus. Mutta kustannukset, joita tutkimuksista syntyisi, johtaisi ensinnäkin siihen, että tutkimustyö saattaisi joskus kestää vuosia ja orpoteus ei sitten moneen vuoteen tulisi ihmisten tietoisuuteen tai ulottuville. Sen lisäksi tämä on kallista. Mitä tulee näihin kollektiivisiin lisensseihin tai näihin yhteisvalvontajärjestöihin? Toivottavasti komissio tässä nyt tekee rohkean, tai nähdäkseni komissio teki rohkean valinnan, koska tämä komissio halusi jättää jäsenvaltiolle tässä varaa. Toivottavasti tässä saadaan oikea tasapaino aikaan oikeudenhaltijoiden ja toisaalta suuren yleisön oikeuksien välille liiankin usein puhutaan teoksista, joille halutaan antaa hieman lisää elinaikaa tai pidentää niiden sitä aikaa, jonka sisällä ihmiset voivat niistä nauttia. Tämä pätee myöskin audiovisuaalisen puolen ja televisiotoimintaan. Minulla on vielä yksi kommentti tai pikemminkin pyyntö. Tekninen neutraalius pitäisi varmistaa eri jäsenvaltioiden menetelmien välillä, joita jäsenvaltiot käyttävät teosten digitointiin. Nyt ei pitäisi pakottaa kaikkia käyttämään yhtä ja samaa digitointimenetelmää. Eräs kollega totesi, että kulttuurijärjestöjen tai muiden pitäisi olla tässä mukana ja niiden pitäisi saada tukea tähän toimintaan, mutta samalla täytyy varmistaa, että myöskin teostotyyppiset yhteisvalvontajärjestöt ovat mukana tässä työssä, koska digitointi on hyvin kallista, joten jonkinlainen palkkiojärjestelmä pitäisi laatia. Ja palkkioita täytyy maksaa ihmisille, jotka tuovat näitä teo, teoksia suuren yleisön ulottuville. Kiitokset esittelijälle ja kiitoksia siitä, että hän lisäsi sekä yksityiset että julkiset elimet tähän mukaan, eikä jättänyt toista puolta pois. Ja grazie. Kiitokset. Berlinger. Grazie presidente. Noi, io so... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin olen oikeudellisten asioiden valiokunnan jäsen, joka on siis vastuuvaliokunta tässä aiheessa. No molemmissa valiokunnissa haluaisin nyt ottaa aivan erityisen asian esille. Meidän täytyy aivan erityisesti käsitellä tätä korvauskysymystä, siis niitä korvauksia, joita taiteilija saa, ne, jotka luovat näitä teoksia. Tätä ei riittävässä määrin oteta huomioon. Mutta jos kyse on sellaisista teoksista, jossa taiteilijat ovat jo kuolleet, niin sitten tässä pitäisi ottaa toinen lähestymistapa, tai jos esimerkiksi taiteilija ei tunneta. Komissio on valinnut konseptin lähestymistavassaan, jossa myöskin ilmeisesti halutaan antaa korvaus kuolleille. Emme me tätä voi hyväksyä. Ja olen varma siitä, että äh, tässä myöskin yhteiskunta, arviointiyhteis, yhteisvalvontajärjestöt voivat hyötyä tästä ja painostavat, mutta Euroopan parlamentin pitäisi pitää huoli siitä, että nämä teokset ovat kyllä mahdollisimman paljon ihmisten käytettävissä, koska kyse on valtaisesta määrästä teoksia. On myöskin sellaisia taiteilijoita tai immateriaalioikeuksien haltijoita, jotka eivät ole äh, ollenkaan kiinnostuneita tällaisesta korvauksesta. He eivät halua olla mukana tässä korvausmenettelyssä, mutta kyllä nyt tässä olemme kiinnostuneet, kiinnostuneita nimenomaan digitoinnista ja sitten tästä teosten saatavuudesta. Usein kirjastoilla ei ole riittävästi varoja ja olemme myöskin nähneet, että Pohjoismaissa ehdotettiin, että tässä tehtäisiin yhteistyötä valvontajärjestöjen kanssa ja ja että tämä todellakin toimii Pohjoismaissa, mutta kyllähän tähän, tähänkin on olemassa vasta väitteitä. Myöskin kulttuurivaliokunnassa, kun nyt kyse on näiden teosten käyttämisestä, komission e, ehdotusta tulisi näissä kohdin muuttaa siten niin kuin olemme ehdottaneet, sillä jos me nyt pidämme kiinni tästä komission ehdotuksesta, niin digitointia ei mitenkään edistetä, eikä näin ollen myöskään teosten mahdollisimman laajaa levittämistä. Standardit, joita on tarkoitus käyttää, osoittavat, että tässä äh, on tarkoitus äh, antaa korvaus myöskin sellaisille, jotka eivät enää ole elossa, eikä tässä ajatella niinkään näiden teosten sisältöä. Niin, monet asiat, joista te puhuitte, ovat sellaisia, että puhuimme jo keskustelun aluksi, mutta nyt sitten toistamme. Niin, Rova, te olitte ilmeisesti toisessa valiokunnassa. Sabine, haluatko puhua nyt vai myöhemmin komission jälkeen? No niin, Sabine. Vielä lyhyesti kommentoisin näitä kysymyksiä. Yhteisvalvontajärjestöt ovat mahdollisuus, eivät pakko. Silloin kun ne auttavat yksinkertaistamaan työtä, ne pitäisi ottaa mukaan työhön. Tämä mahdollistaa tietyn suojan oikeuksille, oikeuksille. Ja mikäli voidaan ilman kustannuksia digitoida teos, jota ottaa kansalaisten käyttöön ja sitten viisi, kuusi vuotta myöhemmin saattaa, että oikeudenhaltija löytyykin. Eihän välttämättä ole kuollut, taikka sitten oikeudenhaltijalla on perillisiä tekijänoikeudet raukeavat jossakin vaiheessa, mutta niin kauan kuin tekijänoikeus on voimassa, silloin tekijänoikeus voi periytyä perille sille. Esimerkiksi isän tai isoisän oikeudet eivät ne katoa henkilön kuollessa, vaan kyse on oikeuksista, jotka ovat suojattuina vielä kuoleman jälkeenkin. Joten tässä täytyy saada jonkinlainen tasapaino aikaan ja mahdollisimman paljon oikeudesta varmuutta. Täytyy varmistaa, että järjestö tai laitos, joka ryhtyy digitointiin, tekee itse päätöksen, ryhdytäänkö etsimään oikeudenhaltijaa vai ei, vai onko mahdollista, että myöhemmin sitten oikeudenhaltija voi tulla vaatimaan rahallista korvausta esimerkiksi. Taikka sitten voidaan päättää käyttää hyväksi yhteisvalvontajärjestöjen apua. Sitten tiedottaminen ja sen mukaan ottaminen. Tämä making available pitäisi olla tässä mukana. Ja sen vuoksi on tarpeellista esimerkiksi ottaa verkkopalvelut käyttöön, webstreaming. Ja tässä on erillisiä asioita, jotka ovat hyvinkin yksityiskohtaisia hyvinkin pienistä yksityiskohdista niin joskus kyse, ja olen varma, että tästä voidaan keskustella myöhemmässä yhteydessä vielä lisää. Nyt on vielä kolme henkilöä komissiosta paikalla, että kolme on kyllä liikaa. Yksi saa puheenvuoron, ei kolme. Hyvä rouva. Rouva, en tiedä kuka. Mikä teidän nimenne nyt olikaan? Anteeksi, kuka te olette? Rouva Fernandes Estavanko, eikö? I'm the head of unit. Olen yksiköpäällikkö Okay, we'll have a head. No, jos te olette pomo, niin sitten saatte puhua. No niin, siis vastaan tekijän oikeuksista ja edustan markkina-asioiden pääosastoa, joka on siis vastuussa tämän tyyppisistä ehdotuksista ja tekee työtä neuvoston kanssa ja nyt haluaisin ryhtyä tekemään myöskin parlamentin kanssa, jotta saadaan hyvä tulos aikaiseksi orpoteosdirektiivissä. Jos sallitte, ja jos nyt otetaan huomioon ne kommentit, joita tässä on tehty, niin kuten tässä on jo sanottukin, on tärkeää muistuttaa mieliimme, mikä tämän taustalta löytyy. Tässä ei ole kysymys asiasta, jonka komissio ottisi, olisi ottanut noin vain käsittelyyn, vaan tässä on kysymys siitä, että on käyty Orpo-teosten edunsaajien kanssa pitkiä keskusteluja. Esimerkiksi Eh, elokuvaperintöinstituuttien kanssa, kirjastojen kanssa. Olemme eh, keskustelleet Europeana projektissa eh, olevien tahojen kanssa ja myöskin Euroopan parlamentin pyynnöstä parlamentti pyysi komissiolta ehdotusta, jotta ratkaistaisiin tämä orpoteoskysymys. Ja tästä tässä ehdotuksessa on kysymys, ei enempää, ei vähempää. Se ei pyri keskustelemaan yleisellä tasolla kollektiivisesta hallinnoinnista. Se ei yritä saada korvausta henkilöille, jotka eivät enää ole olemassa, vaan on kysymys siitä, että tämä kulttuuriperintö, joka on arkistoissa, se saataisiin eh, näkyviin on hyvin tärkeää ymmärtää tämä tausta, koska se selittää sen mekanismin, jota on ehdotettu. Me olemme siis todenneet, että meidän täytyy helpottaa näiden teosten käyttöä, koska ne ovat tällä hetkellä lukkojen takana, eikä kukaan vaadi mitään oikeuksia dokumenttiohjelmista, jotka käsittelevät toista maailmansotaa jossakin jäsenmaissa tai jotakin matkapäiväkirjoja, joita koskaan ei ole, jotka kirjoittiin 50 vuotta sitten ja ne eivät pitkään markkinoilla ole olleet. Me siis pyrimme vain toteamaan sen, että jos nämä edunsaajat hyvässä tahdossa ja kohtuulliseen, jos ne suorittavat kohtuullisen ja hyvän tahtoisen huolellisen selvitystyön, niin silloin kun tämä teos voidaan identifioida, niin silloin näiden laitosten tulisi pystyä käyttämään näitä teoksia. Komission ehdotuksessa, kun näitä teoksia on käytetty julkiseen tarkoitukseen, esimerkiksi elokuvaperintöinstituutissa tai kirjastossa, niin niin kauan kun se, niitä tulisi voida käyttää ilman maksua. Tässä on kysymys suurimmaksi osaksi teoksista, joissa oikeudenhaltijoita ei ole. Ja tietenkin, jos oikeudenhaltija ilmaantuu, niin silloin hän saa nämä oikeudet uudelleen itsellensä. Huolellinen selvitystyö on kustannus, kallista, näin on sanottu. No tietenkin, jos otetaan teksti, niin silloin se voidaan suorittaa todella nopeasti. Asia, johon meni ennen viisi vuotta, viisi tuntia, niin tänä päivänä siihen menee ehkä viisi minuuttia, ei ehkä sitäkään. Ja jos puhutaan näiden elokuvaperintöinstituuttien kanssa, jotka ovat pyrkineet digitoimaan tiettyä materiaalia, niin ne kertovat, että me voimme tehdä tämän huolellisen selvitystyön. Ja meidän kannaltamme tämä olisi tärkeää, koska sen jälkeen kun tämä on tehty, niin silloin meillä on myöskin juridinen varmuus siitä, mitä on käytössä. Yritän siis sanoa tällä sitä, että tämä huolellinen selvitystyö antaa juridista turvaa näille instituuteille. Mutta tämä direktiivi ei pyri korvaamaan muita keinoja, joita on kansallisella tasolla lisenssoinnin suhteen. Kyse on kahdesta eri asiasta Ikään kuin olisi kaksi tietä. On yksi tie direktiivin kautta, jos haluatte saada jonkinlaisen statuksen orpoteoksille ja haluatte käyttää sitä hyväksenne, niin voitte näin tehdä. Mutta jos mieluummin haluaisitte sitten käyttää sellaisia lisensointijärjestelmiä, joita teillä on jo olemassa, niin sitten voitte käyttää niitä. Nämä lisenssijärjestelmät, joita nyt on olemassa, oli kysymys sitten Pohjoismaista, Suomen edustaja viittasi tähän, tai onko, oli kysymys sitten äh, Ranskan tai Saksan kaltaisista lisensointijärjestelmistä. Niissä ei ole kysymys orpoteoksista ainoastaan, vaan niissä on kysymys esimerkiksi teoksista, jotka eivät ole enää painossa, äh, tietystä arkistoista. Mitkään niistä niihin ei kohdisteta huolellista selvitystyötä. Sanotaan, että annetaan lisenssi ja te maksatte käyttäjänä sitten meille siitä, että saatte käyttää koko lisenssin kattamaa repertuaaria. Eli tässä on kysymys kahdesta eri mekanismista. Jos äh, haluatte lähteä tälle orpo-teostielle, niin silloin voi äh, käyttää tätä huolellista selvitystyötä ja silloin tätä teosta voidaan käyttää. Kymmenen äh, te, tuhannen teoksen arkistossa saattaa olla 20 prosenttia orpoteoksia, 30 prosenttia teoksia, joita, jotka eivät ole enää painossa, niin silloin voi lähestyä yhteisvalvostojärjestöä, josta jäsenvaltioissa tällainen olemassa. Mutta tässä on kysymys kahdesta eri asiasta. Lisenssointiratkaisut, niillä ei ole mitään tekemistä näiden teosten orpouden kanssa – ja niihin ei, kutsu, niihin ei kuulu tätä huolellista selvitystyötä. Eli tässä on kysymys kahdesta eri asiasta ja orpoteokset eivät vaikuta Pohjoismaiden tai muiden maiden järjestelmien jatkuvuuteen. No tämä nyt oli varmaankin se tärkein osa täsmennystä. Komission tarkoituksena ei ole maksattaa kulttuuriinstituutioilla sellaista teosta, joista maksettavilla varoilla ei ole vastaanottajaa. Ja kolmanneksi on selvä ero orpoteosten ja julkisen eh, sektorin välillä. Eli jos joku on, jos julkisella sektorilla, niin silloin sitä voidaan käyttää. Mutta No, ehkä joku on kirjoittanut kymmenen vuotta sitten ja sitten ei ole mitään no, oikeudenhaltijaa, joka olisi ilmaantunut, ja silloin se on orpoteos. Eli tämä olisi komission järkeilyn logiikka. Tässä on haettu tasapainoa, se on hyvin tärkeää, ja meidän ei tule siis sulkea ulkopuolelle näitä kansallisen tason kansallisia järjestelmiä. Tämä oli se, mitä halusin sanoa. Mon Dieu. Voi herra jästäs. I have the impression, uh... Minulla on sellainen vaikutelma, että monet sanoisivat saman kuin minä, että Herra Jumala. Niin, seuraava puhuja. Euh, merci, la Kiitos, rouva puheenjohtaja. Haluaisin esittää kysymyksen komission edustajalle. Hän puhui ongelmasta, joka liittyy tähän huoliseen tutkimukseen. Voisiko hän täsmentää, mitä hän täällä ymmärtää? Mitä tämä käsittää? Tämä on tärkeä kysymys minulle. Mitä tämä tarkoittaa, tarkoittaa tämä, tämä diligent research? Mitä tämä tarkoitetaan? Um, head of mission. Niin, siellä rouva saa puheenvuoron jälleen. Thank you, Madam Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin. Uh, Jean, äh, Niin siis mikä tämän huolisen selvitystyön tarkoitus on? Toisin sanoen, jos on sellainen olo, että on edessä orpoteos, niin silloin täytyy pyrkiä varmistamaan se, että se todellakin on orpoteos. Toisin sanoen ei voida identifioida oikeudenhaltijaa. Ja vaikka sellainen, jos sellainen identifioidaan, niin silloin se ei ole orpoteos. Jos herra Smith on kirjoittanut kirjan, mutta kirja kirjoitettiin ja se julkaistiin, mutta sen jälkeen ei koskaan ole kuultu puhuttavan tästä henkilöstä, niin silloin ehkä on kyseessä kirjasta, joka julkaistiin 60-luvulla ja saattaa olla, että siihen edelleen kohdistuu tekijänoikeuksia, mutta julkaisija, joka on julkaissut kirjan, on mennyt 20 vuotta sitten konkurssiin, ei voida jäljittää oikeudenhaltijaa. Eli ei ole mitään keinoa jäljittää tätä henkilöä. No tietenkin internethaut auttavat tällaisissakin hauissa. Se ei aina ole niinkään vaikeaa, joskus jopa puhelinluettelo on avuksi. Mutta liite, joka tämänhetkisessä direktiivissä on. Se on tärkeää. Sieltä löytyy ohjeistusta sen suhteen, mistä kannattaa hakea esimerkiksi yhteisvalvontajärjestö. No, jos haluan lähestyä esimerkiksi kustantajaa, mutta kustantaja on mennyt konkurssiin, jos on kysymys kirjallisista teoista, niin halutaan sitten ehkä tarkistaa, onko herra Smith, no herra Smith on ehkä huono nimi, koska niitä on ehkä useampia, mutta sitten voidaan tarkastella sitä, voidaanko herra Smith jäljittää. Eli tämä ponnistus edunsaajan taholta, tässä on kysymys siis hyvästä tahdosta ja kohtuullisuudesta. Tämä on ajatus, joka nyt ei ole mikään uusi ajatus komissiossa. Aina kun orpoteoksista puhutaan, niin sama, samat tietolähteet ja samat kriteerit tulevat puheeksi. Okei. Okay. No niin, hyvä. Tässä sitä nyt ollaan. Nyt ei ole enää puheenvuoropyyntöjä, joten tämä nyt sitten päätetään tähän. Sitten pääsemme orpoteosten määrä aikaan 12. lokakuuta, kuten aina puolilta päivin. Ja käyttäkää niitä kanavia, jotka on tarkistusten osalta valittu. Toivottavasti kaikki miettivät tätä täällä tarkistuksia ei välttämättä hyväksytä, jos ne tulevat jotenkin eri tavoin kuin netin kautta. Eli siis ne täytyy toimittaa internetin välityksellä. No niin, sitten pääsemme kohtaan seitsemän. Edustaja Saake, kilpailukykyiset digitaaliset sisämarkkinat, kärjessä sähköiset viranomaispalvelut. Saatte puheenvuoron. Kiitos. Yritän tehdä tämän monimutkaisen keskustelun lausunnosta, jota laadimme kulttuurivaliokunnassa ja tämähän liittyy komission tiedonantoon e-hallinnosta. Tämä on hyvin tärkeä osa tätä koko e-agendaa. Siinä tarkoituksena on voimaannuttaa kansalaisia ja edesauttaa yhteistyötä eri instanssien välillä, purkaa byrokratiaa, säästää kustannuksissa ja saada nämä toiminnot jouhevimmiksi näiden tuotteiden käyttäjien kannalta EU:ssa, mutta tietenkin kulttuurivaliokuntana me keskitymme aivan erityisiin asioihin ja tästä syystä tämä lausunto on laadittu. Olen painottanut sitä, kuinka tärkeää on ottaa mukaan se tieto, jota saadaan kulttuurilaitoksilta, mutta myöskin tulee esi- edistää Ähm, digitaalista lukutaitoa, koska muutoin kaikki tällainen julkinen hallinnon tieto, jos ihmiset eivät osaa käyttää, eivätkä pääse niihin käsiksi, niin silloin tällaista tiedosta ei ole hyötyä. Me haluamme myöskin ottaa kansalaiset aktiivisesti mukaan ja myöskin opetuslaitokset, koulutuslaitokset halutaan ottaa mukaan, jotta voidaan äh, luoda verkkoalustoja näille toimille ja että voidaan käyttää ja käyttää uudelleen myöskin yliopistomaailmassa ja tieteessä julkisella sektorilla saatavilla olevaa tietoa, mutta myöskin kansalaiset pääsisivät näitä tietoja käyttämään. Eli koulutus- ja kulttuurilaitokset tulisi ottaa mukaan, se on tärkeää, ja tarpeen mukaan niitä täytyy myöskin sitten tukea, jotta ne voivat jatkaa tätä toimintaa ja digitoida tietoa. Siis investointeja täytyy tehdä silloin, kun investoinnille on tarvetta ja silloin kun se on kansalaisten etujen mukaista. Täällä on toinenkin suositus, joka liittyy avoimia, jossa puhutaan avointen opetusohjelmistojen kehittämisestä. Kehitettäisiin verkkoalustoja, jonka kautta koulut voisivat tehdä yhteistyötä, jotta opiskelijatkin pääsevät käsiksi tähän tietoon ja jotta sitä voidaan editoida paljon avoimemmin ja sitten lopu, viimeinen suositus, suositus liittyy e-hallintoon ja siihen, että digitaalinen lukutaito otettaisiin nuorten koulutusjärjestelmien mukaan Euroopassa, jotta nuoriso oppii tämän ja että heillä on pääsy kaikkiin niihin mahdollisuuksiin, joista tulee yhä suurempi osa kaikkea, mitä me teemme, mukaan lukien e-hallinto. Okei. Okay. No niin. Kiitoksia. Maraike, haluaako joku käyttää puheenvuoron tähän aiheeseen? Sabine? Minä haluaisin vielä lyhyesti tukea sitä, mitä edustaja Saake totesi ajatellen tätä lukutaitoa, kompetensseja siis nuorison kohdalla juuri tässä sähköisessä hallinnossa ja muillakin alla. On tärkeää, että oikea-aikaisesti riittävän ajoissa myöskin koulutuksen kasvatuksessa tämä otetaan huomioon. Kiitoksia. Nyt annan mielelläni komissiolle sitten puheenvuoron. Herra McGuillon, pahoittelut. Okay, you have the floor. Thank you, Madam Chairman. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Minä edustan täällä pääosastoni e-government-osastoa. Luin tämän suosituksen ja se vastaa hyvin pitkälti sitä, mitä mekin haluamme saada aikaan uuden e-hallinto-toimintaohjelman kautta. Pidämme tätä tekstiä oikein hyvänä. Pelkään pahan, että koulutukseen keskittyvät kommentit ovat sellaisia, joita minä en voi kommentoida, koska en ole tähän pätevä. Mutta muutoin katson, että että teksti menee hyvin pitkälti yksi yhteen meidän toimintaohjelmamme kanssa, mitä myöskin digitaalisen lukutaidon kehittämiseen tulee. Tämä on erittäin tärkeässä asemassa meidän prioriteettimme joukossa, kun me tarkastelemme Euroopan digitaalista toimintaohjelmaa. Thank you very much. Suuret kiitokset. Seuraava puhuja. Euh, euh, Kiitos. Minä haluaisin tehdä huomioon. Olen hieman huolissani siitä, että tässä syntyy digitaalinen kuilu. On, puhutaan siitä, että tämä sähköisyys otetaan koulutukseen mukaan, mutta tietty osa kansaa ei välttämättä pääse näiden sähköisten palvelujen pariin, ja meidän täytyisi tähän kiinnittää huomiota. Siis ei ainoastaan koulussa, vaan myöskin meillä tulisi olla mahdollisuuksia työntekijöille, iäkkäämpille henkilöille, huonommassa asemassa oleville, koska muuten tällainen digitaalinen kuilu saattaa syntyä. Ja tämä minun mielestäni on riski demokratialle, koska on yhä enemmän julkisia palveluja, jotka pakottavat menemään verkkoon erilaisille nettisivustoille. Eli todellakin tätä tulisi painottaa koulutuksessa ja myöskin tulee iäkkäämmät sukupolvet ottaa huomioon. Ja kann Niin, olen mielelläni kanssanne samaa mieltä. Mielestäni ne ohjelmat, mitä meillä on elinikäisen oppimisen osalta, ovat sellaiset, että niitä käytetään jo hyvin paljon. Varsinkin nämä kansan, kansalaisopistot tai senioriakatemiat tekevät todellakin hyvin paljon työtä, jotta myöskin iäkkäämmät ihmiset saadaan entistä vahvemmin käyttämään tietokonetta ja internettiä. Me olemme nyt päässeet pidemmälle kuin kuvittelimme. Tämä asia on tärkeä myöskin, kun ajatellaan lapsia, koska minulla lapsilla ei ole mahdollisuutta käyttää internettiä, heillä ei ole tietokonetta, eivät pääse siis käyttämään sitä. Paljon työtä on tehtävänä, mutta varsinkin mitä nyt tulee näiden työntekijöiden mahdollisuuksiin, niin sosiaalirahaston puitteissa tehdään hyvin paljon jatkokoulutuksen suhteen, siis niiden osalta, joilla ei ole työtä työttömien kohdalla, joten monilla osa-alueilla meillä on kyllä paljon sellaisia kohteita, joissa tehdään paljon. Totta kai enemmänkin voi tehdä, mutta tietysti se riippuu myöskin hyvin paljon siitä, että kuinka paljon rahaa yksittäisillä järjestöillä tai hallituksilla on käytettävissään. Kuka halusi puheenvuoron vielä? Rova Vergia. Haluaisin vielä palata tähän keskusteluun, joka minun mielestäni on erittäin tärkeä. En aivan ymmärtänyt Rova Benarab Atun puheenvuoroa. Minä olen hyvinkin suopea sen suhteen, että ihmisiä on päässyt digitaalisen tiedon piiriin. Kyse on demokratiasta, niin kuin Rova Shake totesi. Ja tietystikin, äh, kun on kyse erilaisesta kansalaisesta, silloin tieto tulee erilaisessa muodossa, mutta ei digita- digitointi ole mikään ihmelääke. Ei kaikilla koskaan tule, ole, ole, tule olemaan pääsyä digitaalisen tiedon piiriin, huolimatta siitä, minkälaisia foorumeita ja verkostoja kehitetään, huolimatta siitä, miten paljon käytetään rahaa, miten paljon tehdään ponnisteluita ja mitä tahansa kehitäänkin, keksitäänkin, niin aina osa ihmisistä kuka mistäkin syystä ei kuitenkaan pääse tämän tiedon piiriin. Mitä sitten tapahtuu? Varsinkin kun kyse on sähköisestä hallinnosta, niin joskus ei ole mahdollista enää löytää ihmistä langan päähän, kun puhelimella yrittää saada palveluja. Tämä on todellinen vaara. Ei digitointi tai sähköinen hallinto tai muu sähköinen toiminta ole mikään lääke. Saattaa olla, että tässä tämän digitoinnin valo nimissä sitten tuhotaan tällaiset normaalit palvelut, jotka eivät sitten ole enää ihmisten käytettävissä. Ja se on Niin, lastahan ei koskaan pitäisi heittää pesuveden mukana. On aina olemassa paljon mahdollisuuksia. Ja jos emme ole vielä oppineet käyttämään nettiä, niin se täytyy sitten opetella. Se nyt kuuluu meidän elämäämme. Ei kuitenkaan pitäisi estää sitä, että pidätte huolen naapureista, naapureistanne ja että pidetään huoli yhteiskunnasta tämä kaikki on kyllä tarpeen yhteiskunnassamme, mutta niin kauan kuin meillä on suuri vaje netin käytön alalla, ja me käsittelemme nyt ainoastaan näitä äh, kilpailukykyisiä digitaalisia sisämarkkinoita ja sähköisiä viranomaispalveluja. Me emme nyt käsittele sitä, mitä kansalaisyhteiskunnan puitteissa pitäisi vielä tehdä, jotta tiedottamista voidaan edistää. Kyse on ainoastaan tästä alasta ja tästä syystä edustaja Saake. Tässä nyt hiukan mennään kilpailukykyisen sisämarkkinoiden ulkopuolelle eli kohti niitä, joiden on tarkoitus käyttää näitä sisämarkkinoita, esimerkiksi nuorisoja, ne, joilla ei ole mahdollista käyttää näitä palveluja. Joten varmastikin voin puoltaa tätä lausuntoa, mutta ei minulta yksistään kysytä, vaan teiltä kaikilta. Niin, hyvä kollega. Te ette ole ollut paikalle. Haluatteko käyttää puheenvuoron? Mistä aiheesta? Ette te, te nyt ole seurannut tätä Mariiken ehdotusta. Jos olisin hyvä opettaja, niin sanoisin, että ei, mutta en ole opettaja ja nyt. No niin, annan lyhyesti puheenvuoron. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ospravedlňujem sa, že som prišla trošku neskôr. Ale ja som sledovala diskusiu online počas cez webstreaming. E, no kyllä seurasin webstreamin kautta tätä keskustelua. Haluaisin tukea, niin vielä kerran pyydän anteeksi, että tulin tänne paikalle myöhässä. Haluaisin siis vain tukea esittelijä Shakea hän varmaankin pystyy valmistelemaan hyvin positiivisen mietinnön, positiivisen meidän kansalaistemme kannalta. Ja omalta osaltani haluaisin sanoa, että tuen tätä hanketta ja sitä, että parannetaan kansalaisille tarjottavia palveluja. Ja on erityisen tärkeää tehdä yhteistyötä rajat ylittävällä tavalla ja mahdollistaa kansalaisille se, että he hyötyvät näistä eurooppalaisista yhtenäismarkkinoista ja kaikki saavat tietoa. So, Suuret kiitokset. Onko vielä joku? Niin, edustaja Saake. Haluatteko vastata? I just wanted to thank everyone for their... Haluaisin vain kiittää kaikkia heidän panoksestaan. Ja demokratian riski huolestuttaa minua enemmän kuin mikään muu. Tässä lausunnossani haluan käyttää kuitenkin enemmän aikaa digitaal- demokraattisten mahdollisuuksien hyväksikäyttöön Tähän tarvitaan digitaalista lukutaitoa ja luottamusta ja myöskin sellainen sähköisen hallinnon järjestelmä, joka on kansalaisten luottavissa. Olen samaa mieltä ihmisten kanssa, jotka haluavat, että tämä on kaikki mukaan ottava lähestymistapa. Ja tässä vaiheessa olen laatinut tämän tekstini. Kiitos. Vastuuvaliokunta ITRE haluaa hyväksyä joulukuussa tämä mietinnön, joten meidän täytyy päästä valmiiksi aikaisemmin. 11. lokakuuta tarkistusten jättämisen määräaika kello 12. No niin, tässä kaikki. Nyt kaikille muille paitsi koordinaattoreille. Minä pyydän, että poistutte täältä kauniista salista ja huomenna kello 9.00 äänestämme. Koordinaattorit jäävät tänne. Veronique, eh, Roberto.